Kallelanin puheenvuoron saa kollega Samberg istuntokalenterista. Kiitos. Ehkä voisi kuvitella, että koska jäätään parlamentin heinäkuussa, että minulla olisi mitään mielipidettä parlamentin ohjelman 2010, mutta tässä pitää odotukset, niitä, joita olen edustanut täällä kymmenen vuotta, en käytä tätä tilastoa hyväkseni, esitäkseni protestin sille, että ylipäätään Strasbourgissa parlamentin kokoontus, se on skandaalimainen tapa tuhlata verovaroja, ei ole mitään perusteita. Brysselissä on riittävä parlamentti, kun tämän sanon yhdistyneessä kuningaskunnassa, kerron haitoista ja kustannuksista, kun tänne tullaan. He ovat aivan kammos, kauhistuneita, kun ajatellaan näitä tiukkoja aikojakin, joissa me elämme. Nyt on tullut korkea aika päättää Strasburgin farssi niin, että toimisimme pelkästään Brysselissä ja saisimme jotain aikaa varojen säästämiseksi parempiin tarkoitusperiin. Grazie, mister. Kiitoksia, herra Hiitton Harris. Yksi minuutti. Uh, Mr. Chairman, uh, each year the... Herra puhemies, joka vuosi puhemiehistö yrittää varmistaa, että käytämme enemmän aikaa Strasbourgissa enemmän kuin pitäisi. Vietämme enemmän aikaa Strasbourgissa kuin kukaan muu. Tätä on vaikea ymmärtää. Ja jopa päivä menee matkustamiseen tänne. Meidän ei tulisi Strasbourgin tulla laisinkaan. Parlamentilla pitäisi olla vain ja ainoastaan yksi istuntopaikkaa ja se pitäisi päättää, missä se kokoustaa. Kollega Posselt tunnustaa sen, että on olemassa paikallisia tiettyjä etuja niille, jotka asuvat lähellä Strasburgia, mutta kaiken ei ole helppoa tulla tänne Saksan kautta. Ja meiltä päin jopa päivä menee matkustamiseen. Minä uskon, että parlamentissa on riittävän toimivat tilat ja meidän ei tulisi lisätä Strasbourgin istuntojen määrää. Meidän pitäisi luopua kaikista näistä Strasbourgin kokouksista. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos McGinnessin mietintöä. Puheenvuoroa pyytän herra Hänän. Olkaa hyvä. Oh, the McGuinness report on... Ai, McGinnessin mietintö. Ai, ja veton, petomuksista. Joko? Kiitos. Kiitos, herra puhemies. Yksi kysymys vain, jonka tässä sitten tämä skandalimainen saaga Espanjassa, joka on vetomusvaliokunnassa omistussuhteista. Se on ollut jo kuuden vuoden ajan tavalla tai toisella siellä. Kaikki ovat törmänneet valitsijoiden osalta väärinkäytöksiin Espanjan lakien vuoksi rannikkoalueilla. Yhtä lailla tuhannet espanjalaiset ovat kärsineet siitä. Pyrkimykset saada aika ratkaisua täällä. On törmännyt vaikeuksiin espanjalaisten edustajien vuoksi. Me vetoaisin varsinkin kollegoihin e- Espanjan Partido Popularissa niin, että voitaisiin omaisuutta suojella. Heidän pitäisi nyt ymmärtää, kun että mitä tapahtui toisessa tasavallassa, kun omaisuutta ei suojattu. Miten tärkeää on, että ihmiset saavat tunteen siitä, että heidän oikeuksiaan ei loukatta. Grazie. Kiitos. Savorskan mietintö. Seuraavaksi valtuuskunta- ja valiokuntatyössä herra Takkula. Mr. Takkula. Herra Takkula, teillä on puheenvuoro. haluan ensinnäkin lausua tästä zborsan mietinnöstä että minusta tämä on oikean suuntainen. on erittäin tärkeää että parlamentin eri tehtävissä myös tasa arvo voi toteutua niin valiokunnissa kuin delegaatioissa. erittäin tärkeää on myös se että kun ehdokaslistoja asetetaan euroopan parlamentin vaaleihin että myös siellä voi olla yhtä paljon miehiä ja naisia ehdokkaina. me tarvitsemme toinen toisiamme ja toivon että se suuntaus on siinä että me pääsemme yhtenä päivänä siihen tilanteeseen että sukupuolet eivät enää näyttele niin suurta roolia kuin osaaminen ja asiantuntijuus. se on kaikista tärkeintä kun parlamentissa päätetään että me saisimme valiokuntiin osaavia ja asiantuntevia henkilöitä miehiä ja naisia ja näin ollen kaikilla olisi yhteinen selkeä näkemys rakentaa osaamisen kautta parempaa tulevaisuutta parempaa eurooppaa. Morganin mietintö, sähkön sisämarkkinat, herra Hannan. Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puhemies. Valtavasti voitaisiin säästää luomalla yhteinen eurooppalainen verkko. Jossain Euroopassa, koska tahansa on aina ylijäämää tuotannosta, jos poistetaan kansalliset rajat, voitaisiin vähentää riippuvuutta ulkoisista lähteistä. Valitettavasti kuitenkin tällainen integraatiomalli, hajautettu organinen malli ei ole se, jonka me hyväksymme tämän päivän mietinnöissä päin. Vasta menemme kohti kiinteisiin hintoihin, neuvottelukantien suojelemisen suhteessa Venäjään ja kolmansin osapuolien. Tämä on selvä ideologinen ero, kun ajatellaan, että on vapaat markkinat tuotteiden äh, tunnustamiseen tai siihen, että meillä on ylimukaiset markkinat – ja tuottajien suojaan ja viranomaisääntely. Tässä on omat vaaransa, varsinkin Britanniassa. Pari vuotta sitten vielä olimme ainoa nettotuottaja energiassa. Nyt olemme jopa tasapainossa, mutta yhteinen politiikka johtaisi siihen, kuten kalapolitiikassa olen ainoa, joka jotain yhteiseen, ö, yhteiseen valjaan jotain tuo. Kiitoksia herra Kemal, minuutti. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Alkuun haluaisin onnitella esittelijä Morgania. Hän on täällä lähdössä. Me emme ole aina olleet samoilla linjoilla, mutta hän on kuitenkin tehnyt erittäin paljon työtä tämän mietinnön tiimoilta. Mehän tiedämme, miten vapauttaminen on edennyt Euroopan unionissa. Telekom-rintamalla tämä on ollut menestystarina. Valinnanvapaus on kasvanut, hinnat ovat laskeneet, on häpeäksi että postimarkkinat ja erityisesti energiamarkkinat ovat jääneet tässä suhteessa jälkijunaan. Tietenkin tässä mennään ihan oikeaan suuntaan, mutta vielä on ratkottava ongelmia, jotka liittyvät eriyttämiseen ja markkinoille pääsyyn. Ei ole oikein, että esimerkiksi UK markkinat jäävät avoimeksi kilpailulle. Ranskalaiset ja saksalaiset pääsivät meille meidän markkinoille, mutta eväävät esimerkiksi meiltä pääsyn omille markkinoilleen, joten meidän täytyy nyt luoda uskoa tulevaisuuteen ja markkinoiden toimintakykyyn. Kiitoksia. Peletin mietintö, renkaiden merkinnät, herra Takkula minuutti. puhemies ensinnäkin haluan todeta tästä ivo beletin mietinnöstä että tämä on hyvä. on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen että kaikilla tavoin me olisimme liikenteessä ja muualla energiaystävällisiä säästäisimme energiaa ja toimisimme näin tehokkaasti. myös renkaiden kohdalla on hyvä mennä siihen mutta kun me puhumme liikenteestä ja me puhumme renkaista tässä nimenomaisessa esityksessä mietinnössä on tärkeää muistaa että turvallisuus on kuitenkin se ykkösasia siitä ei pidä koskaan antaa periksi näin ollen täytyy löytää oikeanlainen tasapaino että kun renkaita valmistetaan ettei energiatehokkuus löisi korville turvallisuutta eli että energiatehokkuus kun varmistetaan ja sitä halutaan lisätä niin samalla myös huolehditaan että turvallisuus ei yhtään heikkene koska nimenomaan moottoriteillä teillä pienilläkin kaikkialla turvallisuuden täytyy kulkea ensimmäisenä päällimmäisenä asiana kun me kehitämme eurooppalaista liikennettä. kiitoksia. Grazie. Kiitos. Valeanin mietintö 717 asetuksen muuttaminen, matkapuhelimista ja sähköisivisten direktiivin muuttaminen. Takkula tässäkin. Arvoisa puhemies, haluan kiittää ensinnäkin raportoija Valeaa tästä hyvästä mietinnöstä, hyvästä raportista. On erittäin tärkeää että euroopan alueella me voisimme tulevaisuudessa päästä siihen että kun olemme yhteisillä sisämarkkinoilla koko euroopan laajuisesti voisivat kännykkäpuhelujen hinnat laskea ja olla samanlaisia. tällä hetkellähän ongelma on se että kun me menemme maasta toiseen me joudumme ostamaan monesti uusia liittymiä tai jos emme osta uutta liittymää niin se tarkoittaa silloin sitä että joudumme maksamaan aivan huikeita summia. on tärkeää että kun meillä on työvoiman vapaa liikkuvuus ihmisten vapaa liikkuvuus ja me olemme rakentamassa yhteistä eh, talousaluetta tai itse asiassahan sen pitäisi jo olla toiminnassa unionin tasolla että myös tältä osin mobiilihinnoissa päästäisiin yhtenäiseen järjestelmään. tämä olisi kansalaisten etu. euroopan unionin täytyy toimia sillä tavalla että kansalaisten etu tulee niin päällimmäiseksi ja tässä me voimme toimia jos haluamme sillä tavalla että puhelujen hinnat laskevat. Mr. President. Um, as the... Kiitoksia ja Kamal. Tässä esitellään sitä mieltä omassa valiokunnassa. Olen tyytyväinen siitä, että saimme enemmän avoimuutta. Yksi ongelma on ollut, että tämä on ollut valtava laskusokki monille, kun on tullut odotettua suurempi lasku. Kun ajatellaan mietinnön loppuosaa, varsinkin hintakuilua. On tunnustettava, että ilman tätä sääntelyä hinnat olisivat laskeneet kuitenkin. Komissio on myöntänyt itsekin lukuinen, että useimmat kuluttajat eivät verkkovieraille. 70 prosenttia ei sitä tee. Ja kuitenkin tavanomaiset verkkovierailut ovat paljon harvammassa. Siksi tulee myös kustannuksia vain joillekin harvoille, edustajille, komission virkamiehille, lehtimiehille ja yrittäjille. Toivotaan, että kun kulut haetaan jostain muualta, ettei sitten kotimaanmarkkinoiden käyttäjien köyhiä käytetä tässä. Toivottavasti tässä ei riistetä köyhiä. Mr. Gol... Herra Golnish. Monsieur le Président, je me réjouis arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen kollegamme Valeanin mietinnöstä aiheesta, jossa jälleen jossa kerrankin Euroopan unionin kompetensseja sovelletaan ihan täysin. Telekommunikaatioala on sellainen. Tilanne on välillä täysin sietämätön. Kuluttajat joutuvat tyrmistyneinä kokemaan sen, että heille tulee valtavia puhelinlaskuja, kun heidän liittymissään on mahdollisuus soittaa kansainvälisiä puheluita ja sitten he ovatkin kerran yhden päivän vaikkapa Italiassa, sitten menevät nettiin pari-kolme kertaa ja sitten tulee ranskalaiselta melkein julkiselta operaattorilta 1200 euron lasku. Niin kuulitte aivan oikein, 1200 euron lasku. Toinen sitten ranskalainen kuluttaja oli käväissyt Genevessä ja oli tullut 3000 euron lasku. Ei tällaista voi tapahtua. Tämä on aivan järkyttävää. Operaattorit syyllistyvät ilman minkäänlaista transparenssia suhteessa kuluttajiin. Syyllistyvät tällaiseen väärinkäytöksiin. Avoimuussopimuksissa on erittäin tärkeä periaate ö, kännykkäpuheluissa Euroopan unionin tasolla. Kiitos. Mr. Annan. Herra Hannan. Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puhemies. Totta kai me puolemme kaikkia halvempia hintoja kuin ulkomailla. Käytämme matkapuolia, eihän kukaan sitä vastaan ole, mutta se on vain yksi osa yhtälöä. Kun täällä velvoitamme operaattorit laskemaan verkkovelomaksuja, niin rahat on löydettävä muualta. Yleensä se merkitsee, että hintoja korotetaan niiden osalta, jotka eivät matkusta. Toisin sanoen tässä niille pannaan veroja, jotka eivät matkustaa, niitä hyväksi, jotka matkustavat. Minun vaalipiirissäni on teinikäisiä, jotka nyt joutuvat maksamaan enemmän niin, että muutamat yritysjohtajat tai komission jäsenet tai kansanedustajat voivat ulkomailla puhua halvemmalla. Meillä on tässä oma lehdä ojassa tässä äänestyksessäkin. Kaikki me hyödymme tässä merkittävässäkin määrin, kun tällaisia hyväksymme. Ja olemme tehneet viime vuosien aikana, jos haluamme ymmärtää, miten tässä kaikki on siirtynyt niin voi miettimään tätä mietintöä. Kuka tässä hyötyy? Kenellä oikeastaan on valta ja kenen hyväksi sitä käytetään? No siitä ei ole oikeastaan enää. Kenellä valta on? Meillä, eurokraateilla. Kiitos. Rova Weider ei ole täällä listalla, mutta eiköhän voi puhua kuitenkin minuutti, Rovider. Äh, liels paldies, president Kungs, man doto Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen sitä mieltä, että se, mitä matkapuhelin alalla on tehty, on ollut erittäin tärkeä. Euroopan parlamentin saavutus on tärkeä. Silloin kun minä aloitin työskentelyn Brysselissä. Minuutti maksoi yli kolme euroa ja tällä hetkellä tämän säännöstön ansiosta maksamme paljon vähemmän ja se on kaikkien Euroopan yhteiskuntien etu. Haluan sanoa myös, että nämä puhelintariffit olivat ennen myös erittäin epäselviä, varsinkin tekstiviestien osalta. Me esimerkiksi laskimme hintoja puheluiden suhteen hyvin paljon, mutta sen sijaan tekstiviestien hinta saattoi nousta, mutta nämä säännöt ovat suuri palvelus kuluttajille ja palvelevat heidän intressejään ja ne ovat myös tietojen siirron kannalta erittäin tärkeitä toimia. Euroopan parlamentin saavutukset ovat suuria matkapuhelun alalla. Kiitos. Kiitos. Skinnerin mietintö, vakuutus- ja vakuutustoiminta. Herra Rajan. To congratulate uh, Mr. Skinner. Haluaisin Skinneria onnitella tämän mietinnön osalta. Hän on tehnyt hyvää työtä. Se on ollut valtava hanke, mutta hän todellakin on saanut aikaan tuloksia tässä mutkikassa lainsäädännössä myös jäsenvaltiot ja toimielimet ovat auttaneet Solvensi 2. loppuun saattamista. Hyvä esimerkki siitä, miten meidän on tehtävä yhdessä työtä elvyttämisen hyväksi. Näin taakkaa jaetaan ratkaisuissa ja tämä on yksi hyvä esimerkki läheisimmästä yhteistyösuhteista, kun ajatellaan pankkikriisiäkin, jossa nyt olemme. Huomasin mielenkiinnolla, että komissio hyväksyi myös Morganin suunnitelman kotin, kodinomaisten osalta näin kiinteis voidaan myös vähentää korkomaksuja heidän lainoissaan. Meidän täytyy heikentää, helpottaa sitä taakkaa, joka kaikilla on jäsenvaltiossa. Mutta myös rahoituslaitokset, joita sitä näin tekemään, voisivat helpottaa sitä, että ihmiset voisivat siirtää lainojaan vaikeuksissa, jos ovat. Rahoituslaitokset ovat kuitenkin saaneet sellaista tukea. Hallitukset voisivat auttaa vielä enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Högmarkin mietintö yhteisön puitteet turvallisuudelle. Herra Ryby. Mutta kirjallisesti. Herra Hitton Häris saa siksi puheenvuoron. Uh, thank you, Mr. Chairman. and before I start on my explanation of... Kiitoksia, herra puhemies. Alkuun haluaisin onnitella kollega Kamalia, joka on nyt sadatta kertaa esittänyt kommentin täysistunnossa. Tämän asian käsittely kesti, mutta hyvä, että nyt on päästy tähän vaiheeseen ja äänestin tämän Hyökmarkin mietinnön puolesta monestakin syystä. Kuka nyt voisi vastustaa ydinturvallisuutta? Ja jos puhutaan ydinturvallisuudesta, ja tulevaisuuden energian tarjonnasta, niin me haluamme tietenkin turvallisuutta myöskin loppusijoituksesta, mutta minä äänestin tämän puolesta, koska haluaisin, että meillä olisi enemmän ydinvoimaa tarjolla UKssa, koska minua ärsyttää näiden tuulivoimaloiden puistojen nousemista kuin sieniä sateella, koska niillä, niistä ei ole hirveästi hyötyä kansallisiin verkostoihin. Ne eivät tarjoa mitään uusiutuvia energialähteitä, vaan vaihtoehtoista ratkaisumalle vähe, vähäksi aikaa, joten ajan tässä kyllä ydinvoiman puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Romeva mietintö. Yhteisön valvontajärjestelmän yhteisen kalattopolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi herra Allister. Kiitos, herra puhemies. Komission esitys alkuperäisessä muodossaan, nimittäin ne pitäisi valvoa kalastusta ja luvan antamista tai mitään muuta tähän byrokratian kuuluukaan, niin se oli yksi näistä esityksistä, jotka aivan oikein herätti valtavaa vastustusta, ei pelkästään itse alalla, vaan myös asiaan vihkiytyneiden parissa. Siksi on iloinen, että 48 tarkistus meni läpi. Ainakin siinä palautetaan tiettyä harkintavaltaa myös jäsenvaltioissa, halutaanko ylipäätään ryhtyä toimiin luvan myöntämisessä tai vapaa kalastuksen rekisteröinnissä. Näin jäsenvaltiot voivat itse arvioida, onko mitään vaikutusta sillä, kun useimmissa sitä ei ole kuitenkaan kun ajatellaan vapaa-ajan kalastusta. Olen iloinen, että komissio on ryhtynyt toimiin esityksessään. Ja ainakin nyt näiden tarkistuksen myötä se on hiukkasen parannut. Herra Hannan. Thank you, Mr. President. After... Kiitoksia herra puhemies. Kymmenen vuotta olen ollut täällä ja luulin, etten ylläty enää mistään, mutta olen järkyttynyt siitä, minkälainen ehdotus on nyt pöydällä yhteisen kalastus politiikan muuttamiseksi. Eli että kaikki saalit rekisteröidään. Ehdotusta ei ole poistettu, vaikkakin sitä on parannettu huomattavassa määrin. Ja kiitos kuuluu tästä pitkään taisteluun Scott, Scottien puolesta kollega Atwell ja Styler ja Stevenson ja Hudson ovat tehneet kovasti töitä tämän puolesta ja myöskin Euroopan parlamenttiin suuri ystävä kollega Jim Alistair. Hänellekin suuret kiitokset, mutta ongelmana on ollut täytäntöön pano. Ongelmana oli se, että nykyistä lainsäädäntöä ei ole pantu täytäntöön ja parlamentti haluaa aina säätää uusia lakeja eikä halua käyttää olemassa olevia välineitä hyväksi ja toivottavasti tätä periaatetta sovellettaisiin laajemmin myöskin kalastuspuolella paras vaihtoehto ei ole aina uuden lainsäädännön laatiminen, vaan että käytettäisiin olemassa olevia välineitä hyväksi tehokkaammin. Kiitoksia. Kiitoksia rouva Styler. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Toivottavasti Rama-mietinnön tulos ottaa huomioon sen, että vapaa-ajankalastajat huomioon, kunhan opistot 40 tarkistusta Ainoastaan 37 oli vastaan, 49 eli 580 läpi ja 54 vastaan ja 50 sai laajatukea. Kaksi meni läpi osana ryhmäärjestystä 7 ja 11 ja 92 meni nurin ja 93 niin ikään meni nurin. Sitä myös paikalliset ovat vaatineet. Seuraava askel olisi se, miten neuvosto 47 artikla käsittelee otetaanko huomioon parlamentin näkemykset ja muotoilut vai omaksuuko se toisen kannan? Haluan tähän vastaukseen. Kun ajatellaan vihreän kirjan esityksiä, niin tämä antaa mahdollisuuden muuttaa yhteistä politiikkaa, kalastuspolitiikkaa. Toivottavasti jäsen, jäsenet käyttävät tätä hyväkseen ja jakelevat äänestäjilleen vihreää kirjaa, niin heidän äänensä tulee näin paremmin kuuluville. Kiitoksia, kiitoksia. Visserin mietintö, kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla. Herra Kammal, puheenvuoro 101. Thank you very much, Mr. President. Uh, it... Paljon kiitoksia, herra puhemies. No onhan se melkoinen virstan pylväs, jonka olen tässä nyt saavuttanut. Niin, mielenkiintoinen otsake. Kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla. Täytyy myöntää, että jos me haluamme käyttää parhaita teknisiä säilyttämistoimenpiteitä käytettävän, niin tuskinpa ne löytyvät tällä hetkellä yhteisestä kalastuspolitiikasta. Tämänhetkinen politiikka on epäonnistunut ainakin säilyttämisen puolella. Ja nyt, jos koskaan, meidän on katsottava, mitä tuloksia on muualla maailmassa saatu aikaiseksi. Esimerkiksi Islannissa siellä on ratkottu asioita pääomaperusteista tai omistuksen perustuvissa järjestelmissä tai Uudessa Seelannissa. Kalastusoikeudet ovat siirtyneet sukupolvilta toisille ja nyt on sanottu, että jos luotetaan markkinoihin ja lainsäädäntöön, niin sitä kautta löytyisi ratkaisu. Me emme usko että nykyinen ratkaisumalli toimisi, koska se on osoittanut olevansa aivan täydellinen katastrofi. Kiitoksia. Kiitoksia. Busuttuli mietintö, Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka. Herra Busuttil, saa puheenvuoron. Micro, please. Mikrofoni, mikrofoni. Minutes ago I sent to... Minä lähetin pari minuuttia sitten viestin jollekulle Visserin mietinnöstä. Halusin siitä sanoa muutaman sanan. Kyllä ihan varmasti teillä se on. E, no, no niin. Ei, eipä ole tullut. Rouva Weider Työjärjestyksen mukaan äänestysselityspyynnöt täytyy toimittaa ennen alkua, eikä tällaista pyyntöä ole tullut teiltä. Edellisessä mietinnössä annoin puheenvuoron, vaikka ei ollut pyytä tullutkaan, mutta toista kertaa ei voida ajatella, koska siinä tehdään vääryyttä kollegoille, jotka eivät ole pystyneet puhumaan, olen pahoillani, mutta ei ole tullut minkäänlaista pyyntöä. Kiitos, herra Busutil. Kiitoksia puhemies. Muutama selityksen sana liittyen ryhmämme äänestykseen minun mietinnössäni. Eli Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka. Siellä oli kaksi esitystä. Tässä me äänestimme edellisen puolesta, eli poistettiin kohta, jota sosiaalidemokraattinen ryhmä oli esittänyt. Eli tämän annettaisiin maahanmuuttajille äänestys, äänioikeus. Emme sitä valiokunnassakaan hyväksyneet. On valitettavaa kuitenkin, että tämä ei mennyt läpi. Tämä kohta olisi poistettu kuitenkin äänestin mietinnön puolesta. Olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä mietintö. Siinä on hyvä ohjelma myös parlamentin kannasta. Kiitos. Herra Golnish. Eh, Periaate, toiminta ja instrumentti ja maahanmuuttopolitiikka. Tämä on aivan valtava aihealue periaatteet. Euroopan unioni tarvitsisi 60 miljoonaa Euroopan ulkopuolista maahanmuuttajaa vuoteen 2050 mennessä. Siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä on joukko irtisanomisia, paljon työttömyyttä ja yritysten sulkemisia. Toiminnat. Maahanmuuttajat saavat paljon enemmän oikeuksia kuin muut kansalaiset. Heillä on esteetön pääsy työmarkkinoille ynnä muuta ja periaatteet, myönteinen positiivinen diskriminaatio ja se, että ei vaadita esimerkiksi oikeaksi todistettuja tutkintotodistuksia toisin kuin Euroopan alkuperäisväestöltä. Nyt eurooppalaisten pitäisi sitten sopeutua ulkomaalaisten tulvaan, joka on täysin kontrolloimatonta. Meidän pitäisi todellakin ryhtyä eurooppalaiseen perhepolitiikkaan, joka takaisi Euroopan uudistumisen kaikilla alueilla. Kiitos. Edustaja Borghezio. Eh, Monia varaumia tähän mietintöön on ollut, kuten juuri todettiin. Tässä on ennusteet, jotka ovat virheellisiä, että tarvittaisiin mukaan miljoonia maahan, maahanmuuttajien työntekijöiksi, satoja tuhansia jopa. Kuitenkin tämä on aivan hihasta vedetty ennuste. Haluaisin korostaa sitä, että kun me keskustelemme siitä, miten säännellä ja järjestellä maahanmuuttoa tulevaisuudessa, niin tapahtuu tragedioita myös meidän maassamme valitettavasti. Ja ministerimme eivät välttämättä ole puuttuneet, kuten ajatellaan Turkissa. Mitä Eurooppa sitten tekee? Aivan, Marro, ministeri Maroni on ottanut esille useita esimerkkejä, muun muassa siitä, että Malta ei ole osallistunut riittävästi rahoitukseen, kun otetaan vastaan maahanmuuttajia ja näitä aluksia, joita tulee Pohjois-Afrikan rannikkoalta. Kaikissa näissä tapauksissa meidän maamme on kuitenkin puuttunut. Meillä on myös Lampedusassa vastaanottokeskus, kylläkin tiedämme, on jo nyt ääriä myören täynnä. Eurooppa kyllä joutuu miettimään täsmällisiä sääntöjä. Meidän tarvitaan paljon enemmän rahoitusta meidän maastammekin, jotta selviäisimme tästä haasteesta. Euroopan on herättävä. Vakavassa mielessä lyödä lukkoon lukkoon sääntöjä maahanmuuttovirtojen osalta. Näin vain päästään eteenpäin. No niin, ja seuraavaksi on pyytänyt viimeisen äänestysselityksenä puheenvuoron, vaikkakin ei sitä tullut muodollisesti. Meillä Rova Weider saa puheenvuoron. Pyydän, että hän täsmentää, mihin mietintöön hän haluaisi antaa äänestysselityksen. Minä haluan kalastusvaliokunnan nimissä puhua Visserin mietinnöstä. On kysymys siitä, miten kalavarantoa voidaan säilyttää Latvialle maalle, niin kalastus on äärimmäisen tärkeää, koska meillä on 550 kilometrin rannikko. Ja Euroopan parlamentissa me emme voi työskennellä kaikissa valiokunnissa, koska meillä on niin vähän edustajia. Kalastus on kuitenkin erittäin tärkeää meidän kansallisellemme taloudellemme. Tässähän ei ole kysymys rannikokalastuksen suojelemisesta tässä ähm, mietinnössä, mutta liian suuri sääntely johtaa siihen, että kalastus on uhanalaista meidän rannikoillamme ja että Itämereltä kalat käytännöllisesti katsoen ajetaan pois. Minun mielestäni Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tehtävänä on huolehtia siitä, että jäsenmaat voivat säilyttää niin perinteisen elämänmuodon kuin perinteisen elinkeinoelämänkin ja säilyttää muun muassa kalastuksen, koska tällä hetkellä meidän kalastajakylämme ostavat kaloja suurilta yrityksiltä ja jopa valtamerikalastu kalastuksessa työskentelevät ja muutkin kalastuksessa työskentelevät henkilöt menettävät työpaikkansa. Kiitoksia. Kiitoksia. sinulle olivat äänestysselitykset ja me keskeytämme istunnon. Jatkamme kello 15. Kiitos.